väkivallan torjunta. Esittelijä saa neljäksi minuutiksi puheenvuoro. Olkaa hyvä. <coughs> dear President, dear Madam Commissioner, dear colleagues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, eurooppalaista naisten loppia ja uhrien tukijärjestöä heidän panoksestaan tähän mietintöön. Väkivalta naisia kohtaan on omattava ihmisoikeusloukkaus, joka perustuu sukupolveen. Se on tasa-arvovastaista, se on sen vastaista, että ei naiset pysty osallistumaan sosiaaliseen, poliittiseen ja kulttuurielämään. Tämän tutkimuksen pohjalta no, 25 prosenttia naisista on, on kohdistunut fyysistä väkivaltaa heidän aikuiselämänsä aikaisen 10 prosenttia on, heidän on kohdistunut kohdettua seksuaalista väkivaltaa. Ja 20 prosenttia on kohdistunut kaiken tyyppistä väkivaltaa. Täällä on kotiväkivaltaa ja seitsemän naista kuolee joka päivä tähän väkivaltaan. Väkivallan taloudellinen kustannus eu 2011 oli 228 miljoonaa euroa, jossa 45 miljoonaa niistä, niistä palveluista, joita menettää, ja 151 miljoonaa kivusta ja särystä. Eli tämän estyminen olisi vähemmän kuin tämä aiottua sanotut kulut. Meidän pitää katsoa EU-laajuista strategiaa, joka taistelisi EUn sisällä naisten kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Meidän pitää tehdä toimenpiteitä, joilla voidaan tukea jäsenvaltion toimenpiteitä ja luoda kaiken kattavaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen strategia. 28 jäsenvaltion sisällä on erilaisia naisiin suhteen. Eikä mitään epäilyttävää tai epäilyttävää siitä, että tällä on selvä, selvä rajat ylittävä vaikutus. Tämän takia pitää katsoa EUn tasolla yhteisin määritelmi. Tässä pyritään katsomaan myöskin lainsäädäntöehdotusta, joka perustuu 23 artiklan sopimuksessa – jossa pyritään vaihtamaan tietoa, parat käytäntöjä ja koulutusta toimijoiden kesken. Ja tässä on myöskin käytävä lauseke, jota käyttää hyväksi, jossa voidaan ottaa myöskin huomioon tämä rikosten luetteloa, jotka ovat rajat ylittäviä luonteeltaan. 2014 menne, loppuun mennessä pitäisi olla komission taholta ehdotus, jolla voidaan tukea jäsenvaltioiden ennaltaehkäiseviä toimivia väkivallan torjumisessa. Meidän pitää myöskin olla johdonmukainen järjestelmä tilastotietojen suhteen e, naisiin kohdistuvassa väkivaltaisessa. Meidän pitäisi katsoa myöskin ennaltaehkäisyä tässä. Tässä liitteessä pyritään jäsenvaltiot, jotka ovat tähän mennessä tehneet, e, ratifioimaan naisiin kohdistuvan mm, sopimuksen ja estämään tämän e, väkivallan käyttö. Meidän pitää olla myöskin seurantakeskus, jossa katsotaan hetkessä olevia äh, toimielin puitteita, joilla voidaan, voidaan tukea tasa-arvon edistämistä. Seuraavan kolmen vuoden aikana pitäisi pyrkiä katsomaan tätä, että kehittää tietoisuutta kansalaisten keskuudessa asian suhteen. Pitää estää sukupuolen, sukupuolen koostuva väki, väkivalta ja katsoa että koko EUn alueella. Toivottavasti meillä on huomenna mahdollisuus suurella enemmistöllä tukea tätä äh, lakiehdotusta ja pyytää komissiota sitoutumaan vahvasti tähän ehdotukseen. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Parvanova. Nyt meillä on sitten mennyt tätä ilman puhujalistaan. Niin on huomattavasti enemmän puheenvuoroja kuin voin ottaa tähän viiteen minuuttiin. Joten meillä muuten on tässä ajankäytön kanssa ongelmia. Joten otan ensin puheenvuoro edustaja Angelilille. Olkaa hyvä. Puhemies. Jo vuosikausia on aina kertonut dramaattista tiedoista. Yksi neljästä naisesta hänen kohdistuu hänen elämänsä aikana väkivaltaa ja yli 10 prosenttia on kärsinyt seksuaalisesta väkivallasta. Kyllä loppujen lopuksi nyt meidän pitää katsoa tätä asiaa prioriittialueena Euroopassa. Meidän tavoitteemme pitää olla nolla toleranssi. Toivomme, että tässä oltaisiin direktiivi tähän asiaan liittyen, koska naisiin kohdistuva väkivalta on erittäin vakava rikoksen muoto. Ja tässä tarvitaan tehokkaita ja varoittavia ja toimivia sääntöjä kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Ja sitten myöskin vahva toimintaohjelma, jotta voidaan tiedottaa ja ennaltaehkäistä ja taistella tätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Angelilli. Edustaja Poosan, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Henkilökohtaisesti katson, että on aivan uskomatonta, että meillä ei ole EU-tason strategiaa naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi. Joka toinen nainen kärsii fyysisestä väkivallasta elämänsä aikana. Monet kärsivät seksuaalista väkivallasta, mutta kuitenkaan meillä ei ole järjestelmää, jolla heitä voitaisiin tehokkaasti suojata. Meillä ei ole EUn tasolla metodologiaa, jolla näitä ilmiöitä voisimme mitata. 1,8 prosenttia BKTstä käytetään sairaalakustannuksiin silloin, kun kyse on naisen kohdistuvasta väkivallasta. Mutta psyykkisiä traumoja ei voida edes luku, lukuina ja rahana ilmaista. Kollegat, meillä on velvollisuus suojella yli puolta EUn väestöstä naisia ja täytyy muistuttaa komissiota sen tekemän työn merkityksestä. Kiitoksia edustaja Porsan. Sitten edustaja Pilvaon Parantika, alkaa. Kiitoksia puhemies. Vuosittain noin 3000 ihmistä, nais. 3000 naista kuolee väkivaltaan. Tämä on va- valtava luku, mutta tämä on pelkkä arvio. Monet jäsen, jäsenvaltiot, niillä ei ole tilastoita, koska tällainen äh, asia nähdään yksityisen kysymyksenä ja siksi on mahdotonta taistella sitä vastaan. Tarvitsemme eurooppalaiset puitteet, jotka tekevät näkyväksi tämän ongelman laajuuden äh, tämä rikkoo perusoikeuksia vastaan, tämä pitäisi saada kyllä meidät jo liikkeelle. Tarvitsemme eurooppalaista kokonaisvaltaista strategiaa, joka perustuu uhreihin ja, ja pitäisi asettaa syytteisen rikoksen tekijät ja myös pyrkiä ennaltaehkäisemään. Tämä on erittäin vakava seuraus epätasa-arvosta. On kyse koulutuksesta ja arvoista. Arvot, joita rakennamme joka päivä, meidän pitäisi parantaa rinnakkaiselua ja varmistaa, että jokainen eurooppalainen nainen voi tuntea olevansa turvassa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Pilpaa Parandikaa. Sitten edustaja Tomas, olkaa hyvä kao ena i biva dugogodinja policijska slubenica posebno sam zainteresirana za rjeenje ovog problema te dajem otvorenu podrku borbi protiv nasilja nad enama. Niin, naisena ja entisenä poliisina minua kovasti kiinnostaa tämä aihe. Tuin päätöslauselmaa ennen kaikkea ennaltaehkäisevien toimien suhteen ja tietoisuuden lisäämisen suhteen. Katson, että tällaisten kampanjoiden pitäisi kuulua osana koulutusjärjestelmään ja muutoinkin julkisen keskustelun EU:ssa. Kuitenkin urallani poliisina tein työtä myös naisuhrien parissa ja tiedän, kuinka vaikeaa on taistella tätä ilmiötä vastaan. Jos lainsäädäntöä laaditaan, niin pelkästään lainsäädäntö ei varmaankaan meitä tässä auta, vaan väkivaltaan ilmiönä on puututtava jokapäiväisessä elämässä kaikkialla, eikä pelkästään täällä Brys- Brysselissä ja Strasbourgissa. Meidän on otettava huomioon ilmiön erityispiirteet ja jäsenvaltioiden toimivaltuudet ovat tässä paljon laajemmat kuin EUn. Kiitos, Sitten edustaja Pacescu, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Romaniassa 23 prosenttia kotiväkivallasta kohdistuu naisiin. Ja aina, aina 30 sekunnin välein meillä on tällaisia tapauksia. Tämä on jatkuvaa meillä, että meillä on hyvin vakava. Ja nämä tapaukset lisääntyvät. Sosiaalidemokraattinen hallitus Romaniassa ei ole kiinnostunut asiasta, eikä ole vielä allekirjoittanut Istanbulin yleisomusta – Kyllä jäsenvaltioiden pitäisi antaa selkeä viesti tästä, että ei saa minkäännäköistä hyväksyntää olla tälle tai mitään lieventäviä asianhaaroja tähän liittyen. Ei saa sallia. Usein tilanne on niin, että tämä liittyy hyvin pitkälti kasvatukseen, kuinka aikuiset käyttäytyvät. Meidän pitäisi kiinnittää huomio siihen, että lapset eivät näe tällaista väkivaltaa. Kiitoksia edustaja Patusku. Sitten edustaja Lutseva lopuksi vielä. Hakuling Lutseva. Edustaja Lutseva, alkaa. Puhemies. Arvoisa komission jäsen, Säännöllisesti parlamentti läpikäy raportteja, jotka käsittelevät naisen kohdistuvaa väkivaltaa, mutta ikävä kyllä tämä asia ei ole vieläkään löytynyt asianmukaista ratkaisua. Väkivalta naisia kohtaan ilmaisee ajattelua ja käyttäytymistä, joka johtaa epätasa-arvon se aiheuttaa suurta kärsimystä ei vain uhreille, vaan myös heidän perheilleen ja varsin usein pahantekijät jäävät ilman rangaistustaan. Usein naiset tarvitsevat ei vain juridista apua, vaan myös psykologista terveyden, hoitoa ja muunlaista tukea, jotta pääsevät yli seurauksista, joita syntyy. Naiset ja lapset, jotka joutuvat väkivallan uhreiksi, vaativat paljon erilaista seurantaa, jotta voidaan äh, estää vastaavan tapahtuma. Äh, tasa-arvoinstituutin pitäisi olla aktiivisesti mukana asiassa. Me tarvitsemme Euroopassa lainsäädäntöä asiassa ja paljon koulutusta ja tiedottamista asiasta. Kiitoksia edustaja Lypsevä. Alussa totesin, että voi kantaa kaikille puheenvuoroa. Ja minun pitää ottaa huomioon ne kollegat, jotka ovat jo tässä aikaisemmin puhuneet keskustelun aikana. Sitten komission jäsen Georgieva, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh, every day. Kiitos puhemies. Joka päivä tytöt ja naiset joutuvat nöyryytyksen uhriksi, hakatuiksi, seksuaalisesti väärinkäytetyiksi ja tapetuiksi vain sen takia, että he ovat naisia vain siksi, että he ovat tyttöjä. Tätä tapahtuu jäsenvaltioissa ja kautta maailman. Se vaikuttaa sekä naisiin, jotka ovat uhreja, ja se on myös valtava taakka koko yhteiskunnalle. Tämä on mahdotonta hyväksyä. Haluaisin onnitella edustaja Parvanovaa ja kiittää häntä hänen laatimastaan mietinnöstä. Hän on ollut pitkään sitoutunut taistelemaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja vedonnut komissioon, että toimisimme kunnianhimoisesti. Me komissiossa olemme osoittaneet omistautumista niin, että käyttäisimme EUn toimivaltuuksia täysin hyväksemme ja tukisimme jäsenvaltioita, kun ennaltaehkäistään ja taistellaan kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan niin EUssa kuin myös työssämme muun maailman kanssa. omalla alallani, humanitaarisen avun alalla, toteutamme tätä periaatetta. Meillä on kattava puitteisto EU-lainsäädännössä, jotta voimme tukea naisia, taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Tämä kattaa ihmiskaupan. Meillä on myös direktiivi lasten eh, seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Meillä on myös pidätysmääräys, joka pätee rikosoikeudellisiin kysymyksiin, asetus, joka kattaa myös siviilikysymykset ja pidätysmääräyksen. Ja vielä lisäksi rikosuhrien oikeuksia säätelevä direktiivi niin, että sukupuolisen väkival- väkivallan uhrien tueksi tarjotaan apua. Me myös tuemme jäsenvaltioita ja ohjaamme jäsenvaltioita tämän lainsäädännön toteuttamisessa kansallisesti. Tässä yhteydessä EUn lainsäädäntöväline, lisäväline, jota parlamentti on ehdottanut, vaatisi huolellista analyysiä siitä, miten se sopisi, nivoutuisi siihen, mitä nyt jo teemme, ja minkälainen on vastuunjako jäsenvaltioiden ja toisaalta komission kesken. Artikla 84 Lissabonin sopimuksessa sisältää selkeät rajoitukset kansa, kansallisen rikoslainsäädännön harmonisoinnin suhteen. Tällaisen aloitteen mahdollinen lisäarvo pitää myös huolellisesti arvioida komissiossa. Mehän olemme jo kehittäneet ennaltaehkäiseviä toimia, tietoisuuskampanjoita, parhaiten käytäntöjen vaihtohankkeita sekä ruohonjuuritason toimia, joilla voimme ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Olen kuitenkin edustaja Parmanovan kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy parantaa tiedotusta ja tiedonkeruutta, tiedonkeruuta väkivallasta, joka kohdistuu naisiin. Levittää tietoa EU- ja jäsenvaltioiden tasolla. Komissiossa me olemme osallistuneet aktiivisesti myös Eurostatin, perusoikeusviraston sekä tasa-arvoinstituutin työhön, jotta voimme tehostaa tiedonkeruuta EU-ssa kansallisten tietojen pohjalta. Tämä vaatii totta kai myös jäsenvaltioiden aktiivista osallistumista. Meillä on myös kansalaisuusohjelma, perusoikeusohjelma, jonka kautta voimme tukea tätä työtä. Vaihdamme säännöllisesti parhaita käytäntöjä ja tuemme kansallisia virastoja, jotka tekevät työtä tällä alalla. Niin kuin tiedätte, komissio on hiljan hyväksynyt tiedonannon naisten sukupuolisen silpomisen vastaisen työn osalta ja vuosittain kerää kokemuksia siitä, miten asia on edistynyt. Pyrimme nolla toleranssiin tässä asiassa muutaman vuoden kuluttua. Kun ajatellaan Euroopan neuvoston yleissopimusta, jonka avulla taistelemme perheväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Tutkimme myös sitä, miten EU voisi liittyä tähän yleissopimukseen silloin, kun kyseessä ovat EUn toimivaltuudet. Tärkeämpää on vedota jäsenvaltioihin, jotta ne allekirjoittaisivat ja ratifioisivat yleissopimuksen. Nyt lähestulkoon neljä vuotta laatimisen jälkeen neljä jäsenvaltiota on allekirjoittanut, mutta vain kolme ratifioinut. Itävalta, Portugali ja Italia. Kaikille teille muille totean, että meidän on tehtävä kovasti työtä kansallisten parlamenttien, hallitusten ja tiedotusvälineiden kanssa ja kysyttävä näitä maita, miksi ne eivät ole ratifioineet ensimmäistä kansainvälisesti Eh, laillisesti velvoittavaa yleissopimusta. Mitä nämä maat pelkäävät? Onko jäsenvaltioiden oikeudellisissa järjestelmissä vikaa? Toimivatko ne vai ei? Jos ne toimivat, niin ei jäsenvaltioiden tarvitse pelätä yleissopimuksen allekirjoittamista ja ratifiointia. Toivottavasti tässä asiassa nähdään edistystä pian. Ja loppuun voisi vielä todeta, että komissio käyttää täysin hyväkseen EUn toimivaltuuksia, jotta se voi tukea jäsenvaltiota tässä työssä. Kyse ei ole ideologiasta, vaan naisten oikeuksista, jotta heitä suojellaan väkivaltaa vastaan. Tästä koko yhteiskunta hyötyy. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen Georgieva. Näin keskustelu on päättynyt ja Äänestys on huomenna kello 12. Seuraavaksi edustaja Hannibalin mietintö seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon. Esittelijä saa neljä minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Kiitän kollegoja ja kaikkia varjoesittelijöitä eri